Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zunächst eine Bekanntgabe. Hyvät kollegat, seuraavaksi ilmoitus. Maanantaina 3. huhtikuuta tehtiin päätöksiä valiokunnista valio- toimielinten välisen sopimuksen pohjalta. Kukaan ei ole pyytänyt äänestyksiä näistä asioista, eli valiokunnat voivat käynnistää nämä neuvottelut. Seuraavaksi Svifkan mietintö nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa.